Arvoisat naiset ja herrat, oikein tervetuloa tänne. Voisitteko istuutua? Minä avaan tämän jäsenille avoimen kokouksen. Me palaamme huippukokouksen päätelmiin. Tervetuloa Euroopan neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy ja komission puheenjohtaja Barroso. Tervetuloa. Arvoisat kollegat, esityslistan ensimmäiseen kohtaan. Tehän tiedätte, että parlamentin päätös istuntokalenterista on tuomioistuimessa mitätöity. Tämä istuntokalenteri on ollut jo pidemmän aikaa käytössä, mutta minä haluaisin, että meidän työmme kannalta saataisiin mahdollisimman nopeasti selkitä aikaiseksi, jotta parlamentaarinen työskentely voisi jatkua vakaasti ja Jotta voimme varmistaa, että parlamentti voi yhteislainsäätäjänä toimia tehokkaasti, niin ilmoitan teille, että maanantaina 14. tammikuuta tulen kutsumaan teidät uudemmaan kerran tänne ja sitten keskustelemme asiasta. Lisäksi voin ilmoittaa teille, että 10. ensimmäistä puheenjohtajakokousta kokoustaa uudemman kerran, jotta voimme valmistella äänestystä vuoden 2013 uutta istuntokalenteria varten. Eli 14.10. 14. ensimmäistä siis äh, Strasbourgissa ja 10. päivä ensimmäistä sitten keskustellaan puheenjohtajakokouksesta tästä aikataulusta ja siitä äänestetään sitten tällä seuraavalla Strasbourgin viikolla. Ja nyt kysyisin teiltä, että onko teillä jotain menettelytapaan liittyviä kysymyksiä. Jos ei, niin asia on sillä selvä. Kollega Odi. Euh, Puheenjohtaja. Haluaisin kiinnittää huomenna artiklaan 15 per äh, kohtaan kuusi EUn toiminnasta. Siinä todetaan, että neuvostopuheenjohtaja tulee kertomaan parlamentille tilanteesta ennen kuukautakin neuvostokokousta. Haluaisin tietää, mitä tapahtuu, kun kuukausiin tai kuukausien ajan on annettu tällainen laajennettu puheenjohtajakokouksen järjestelmä. Tämä ei ole sopimuksen mukainen. Tämä ei mitenkään liity Strasbourgin kokouksiin. Tämä ei liity myöskään näihin Brysselin vaikeuksiin, vaan kyse on siitä, että on tärkeää, että nämä tapaamiset kirjataan historiaan täysistuntoina. Tämän huomion haluaisin merkille pantavaksi. Eh, Kiitoksia, herra Odi. Panemme tämän merkille ja kun he mahdollista, neuvoston puheenjohtaja tulee parlamentin eteen täysistunnossa antamaan kertomuksensa Euroopan neuvoston kokouksesta. Eh, Euroopan neuvoston kokous oli juuri vasta viime torstaina ja tätä varten Äh, on seuraava täysistunto vasta 14. tammikuuta alkaen. Niin tämä oli se syy, joka rohkaisi parlamenttiin poliittisia ryhmiä, myös teidän ryhmänne ja parlamentin puhemiestä kutsumaan koolle kaikille jäsenille avoimen puheenjohtajakokouksen niin, että voisimme tavata neuvoston puheenjohtajan mahdollisimman pian, ei täysistunnossa, vaan parlament, Euroopan parlamentissa jota tässä tapauksessa edustaa puheenjohtaja kokous, joka on avoin kaikille jäsenille. Oletan, että teille tämä menettely nyt sopii. Näin voimme keskustella herra Rampajon ja Barroson kanssa paljon ripeämmässä aikataulussa kuin jos olisimme odottaneet tammikuun puoliväliin asti. Kiitoksia sitten puheen, neuvostopuheenjohtaja Herman Van Rompuy. Mr. President, uh honorable members, last week. Kiitos, puhemies. Hyvät jäsenet, viime viikko oli Euroopan unionille hyvä viikko, se jää muistiin. Maanantaina olimme Oslossa, tiistaina ja torstaina. Valtiovarainministerit täyttivät neuvoston asettaman määräajan ja hyväksyivät valvontamekanismiehdotuksen pankkialalle ja ovat valmiita keskustelemaan parlamentin kanssa aiheesta. Tämä on merkittävä virstanpylväs pankkiunionin rakentamisessa. Torstaina tehtiin päätös Kreikan tilanteesta niin, että päästään elpymisen kestävälle tielle ja euroalue 17 jäsenvaltion kerran on täällä ja pysyy. Ja sitten perjantaina kävimme rakentavaa keskustelua Eurooppa-neuvostosta neuvostossa tiestä eteenpäin euroalueella. Keskityimme kahteen kysymykseen, jossa tarvitaan lisää askelia sen lisäksi, mitä on jo sovittu. Ensinnäkin vahvistetaan pankkijärjestelmämme. Tässä saavutettu edistys niin sanotun SSMn suhteen on läpimurto. Se vahvistaa meidän finanssisektoriamme. Jos olisimme saaneet tällaisen valvonnan tason kymmenen vuotta sitten, niin rahoituskriisiä ei koskaan näin vakavana olisi koettu. Tämä on saavutettu muutaman kuukauden aikana. Kesäkuussa ei vielä mitään ollut ja sitten neljän puheenjohtajan raportissa määriteltiin etenemissuunnitelma ja kesän jälkeen sitten komissio teki omat ehdotuksensa ja kolmen kuukauden aikana valtiovarainministerit pääsivät sopimukseen ja parlamentti oli oman kantansa valiokuntien tasolla hyväksynyt ja on valmis viemään myös lainsäädäntöprosessia eteenpäin ja loppuun saakka. Kesäkuussa pyysimme ministereitä sopimaan yksityiskohdista valvontamekanismin osalta joulukuuhun mennessä ja he pääsevät tähän tulokseen. Tämä osoittaa, että unioni silloin kun se haluaa, pystyy kyllä tekemään kiireellisiä päätöksiä. Tämä on tärkeää meidän uskottavuutemme kannalta. 27 jäsenvaltion toimet pääsevät hyvän tasapainoon SSMssä. Se osoittaa euroalueen jäsenten, joka on avoin kaikille ja ottaa huomioon ne, jotka eivät päätä olla mukana, jotka päättävät olla osallistumatta. Meillä on tämä järjestelmä, jossa on järkevä työnjako jako EKPn ja toisaalta kansallisten viranomaisten välillä. EKPn suhteen tehdään selkeä ero rahapolitiikan ja valvontatehtävien välillä ja säilyttää sisämarkkinoiden integriteetin rahoitusmarkkinoiden alalla. Mutta tähän työmme ei suinkaan pääty. Me katsomme jo seuraavia vaiheita. Nekin ovat tärkeitä euroalueen tulevaisuuden kannalta. Niin kuin tiedätte, näitä tutkittiin sen raportin pohjalta, jonka olen valmistellut yhdessä Barroson, Draakin ja Junckerin kanssa. Tämä asiakirja pohjautuu väliasiakirjalle eh, viime lokakuulta, jossa otetaan huomioon se merkittävä panos, jonka olemme komission hahmotelmasta saaneet ja myös parlamentin mietinnöt emun arkkitehtuurista ja SSMstä. Molemmat mietinnöt ovat eh, Taisenin käsialaa. Näkemysten vaihtoa on käyty esittelijän Taisenin kanssa ja myös valiokunnan puheenjohtaja Pervan Berensin kanssa tästä aiheesta. Eurooppa-neuvosto sopi, että ensi vuoden alkupuoliskolla saadaan puitteet sen suhteen, miten järjestelmä toimii. Sitten kun järjestelmä on voimassa, niin vakausmekanismilla on mahdollisuus pääomittaa pankkeja suoraan tavanomaisen menettelyn mukaisesti. Jotta SSM voi toimia tehokkaammin, niin me sovimme puheenjohtajien raportin pohjalta, että sitten kun tämä järjestelmä on olemassa, niin vaaditaan yhteinen valvontamekanismi. Sillä on valtuudet varmistaa, että mikä tahansa pankki osallistuvassa jäsenvaltiossa voidaan asianmukaisiin välineen sitten auttaa kriisistä eteenpäin. 2013 puolivälin mennessä komissio tekee raportin, joka pitää kiireellisesti sitten tutkia, jotta voitaisiin hyväksyä se vielä tällä parlamentin kaudella. Tavoitteena on vähentää vaaroja, jotka koituvat taloudelle ja veronmaksajille, ja varmistaa, että mitkä tahansa pankkien epäonnistumiset käsitellään nopeasti ja sääntöjen mukaisesti, ja viime kädessä rahoitusala sen itse rahoittaa. Tämä on merkittävä askel eteenpäin. Tästä pääsenkin sitten pankkiunionin jälkeen toiseen kysymykseen, johon keskityimme. Siihen, että euroalueen maiden talouspolitiikka voisi olla entistä läheisempää. Lähtökohta on yksinkertainen. Talouspolitiikka on yhteisen etumme mukaista ja se on myös keskeisen tärkeää niille maille, joilla on yhteinen valuutta käytössä. Ei voi olla niin, että on yksi valuutta ja 17 erilaista politiikkaa. Jotkut jäsenvaltioista, joita on vuosikausia hallittu huonosti, ovat epäröineet liian pitkään, ovat viivytelleet toimintaa. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana esittelen mahdollisia toimia ja myös etenemissuunnitelman neljässä kysymyksessä kesäkuun 2013 neuvostolle läheisessä yhteistyössä komission puheenjohtajan ja luonnollisesti myös kuulemismenettelyn jälkeen. Nämä neljä kysymystä ovat seuraavat. Ensinnäkin talousuudistusten koordinointi jäsenvaltioissa, mukaan luetuna eksantekeskustelut. Sosiaalinen ulottuus EMUssa, joka pitää sisällään myös sosiaalisen vuoropuhelun. Yhteiset kilpailukyky- ja kasvusopimukset hallitusten välillä ja EU-instituutioiden välillä. Ja lopuksi vielä solidarisuusväline, joka voi tehostaa jäsenvaltioiden ponnisteluja tällaisissa sopimusjärjestelyissä. Kaikki tämä ei ole tavoite sinällään. Meidän yleistavoite on vahvistaa emua, jotta saamme työllisyyttä kasvua Eurooppaan. Me voimme säilyä globaalissa taloudessa vain sillä tavalla, että olemme kilpailukykyisiä. Reaalitalouden suorituskyky takaa vakaan Euroopan viime kädessä. Monet keskittyvät pelkästään rahoitusvälineisiin, mutta unohtavat sen, mitä äsken sanoin. Jos me kaikki olemme samaa mieltä, että tässä prosessissa on varmistettava demokraattinen oikeutus ja tilivelvollisuus, sitä me edistämme sillä tasolla, jolla päätöksiä tehdään ja täytäntöön pannaan. Euroopan parlamentin rooli totta kai on keskeinen arvoisat jäsenet, kaiken kaikkiaan on selvää, että vaikkakin kriisin pahin, joka uhkasi euron olemassaoloa, on nyt takana päin. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää. Se kova työ, jota nyt jo on tehnyt, alkaa tuottaa tulosta. Niin sanotut spreadit ovat nyt kutistumassa, pienenemässä ja se on lupaava merkki. Näin me voimme päästä myös yritysten ja kuluttajien tasolla luottamukseen. Totta kai tämä vaatii vielä aikaa ennen kuin päästään vaikutuksiin työllisyydessä, mutta kaikki tämä on välttämätöntä elpymisen kannalta. Paljon on siis saavutettu vuoden aikana. 12 kuukautta sitten niin sanottu six-pack astui voimaan ja hyväksyimme myös finanssipoliittisesta sopimuksesta, vakaus- mekanismi otettiin käyttöön. Jäsenvaltiot lähtivät uudistusten tielle ja vakauden tielle. EKP omalta osaltaan on osallistunut kriisin hillinnässä, kriisin hillintään ja teimme päätökset pankkien valvonnasta ja kriisin ratkaisusta. Olen sanonut jo aikaisemmin ja sanon vielä sen, että totta kai edistys tapahtuu vaihe vaiheelta. Näitä vaiheita kuitenkin nyt alkaa kertyä. Edistystä tapahtuu. Nyt näitä välineitä tarvitaan todellakin tämän laajuisen kriisin ratkaisemiseen. Välineitä on, välineistä on sovittava, joskus vaaditaan myös ratifiointia jäsenvaltiossa. Edelleenkin kuuluu valituksia siitä, että unioni etenee liian hitaasti ja että jotkut jäsenvaltiot ovat epäröineet liian pitkän, pitkään ryhtyäkseen uudistus työhön. Mutta me olemme sinnikkäitä ja tätä kautta onnistumme. Meillä on aina pitkä aikaväli mielessäni. Unionissa vaiheittainen eteneminen on kultainen sääntö. Mitään ei tapahdu kertaiskusta. Kaikki tapahtuu vaiheittain. Kuitenkin meidän on oltava kunnianhimoisia tavoitteen asettelussa. Puhemies, Eurooppa-neuvoston kokous käsitteli myös muita kysymyksiä. Meillä oli hyvä keskustelu yhteisestä puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta. 2008 vuodesta lähtien tästä aiheesta on keskusteltu Eurooppa-neuvoston tasolla. On useita syitä sille, miksi halusin nostaa tämän taas esityslistalle. Ensinnäkin turvallisuushaasteet, jotka Euroopalla on edessään, ovat lisääntyneet viime vuosien aikana. Jäsenvaltioittemme on kannettava suurempaa vastuuta rauhan säilyttämisestä naapurustossa ja kauempanakin. Myös kriisioperaatiot, mukaan luettuna Libyan operaatio, ovat tuoneet esille tiettyjä aukkoja, jotka on kurottava umpeen. Ja totta kai taloudellinen eh, tilanne korostaa sitä, että täytyy toimia kustannustehokkaasti myös eh, puolustusvoimavarojen suhteen. Kesällä jo ilmoitin, että joulukuussa 2013 haluaisin, että näitä kysymyksiä käsitellään. Keskustelun tarkoituksena on käynnistää valmistelut ja tuoda suuntaa työllemme. Käytännössä olemme kutsuneet korkean edustajan ja Euroopan komission kehittelemään ehdotuksia. Tämän työn pohjalta sitten, kun olemme kuulleet myös jäsenvaltioita, esittelen suositukset Eurooppa-neuvostolle joulukuussa 2013. Kävimme myös syvällisiä keskusteluita Syyrian tilanteen heikkenemisestä. Tästä me olemme kaikki järkyttyneitä. Olemme pyytäneet ulkoisen neuvostoa tukemaan ja auttamaan oppositiota ja tarjoamaan lisääntyvää tukea myös siviilisuojelulle. Täytyy päästä jonkinlaiseen väliaikaiseen ratkaisuun ja valmistautua tulevaisuuteen ilman Assadia ja hänen valtakoneistoaan. Haluamme demokraattista tuleva, tulevaisuutta, joka on osallistava niin, että voidaan tukea ihmisoikeuksia ja huomioida myös vähemmistöoikeudet. oikeudet. Johtopäätöksenä tämä oli myönteinen viikko unionille. Olemme kuitenkin tietoisia sosiaalisista ja taloudellisista ongelmista, jotka meillä vielä on edessämme. Kaikki, mihin olemme ryhtyneet, on sellaista, että viime kädessä äh, pyrimme vastaamaan yleistavoitteisiin, parempaan työllisyyteen. Toivoa on enemmän kuin muutama viikko sitten, mutta vielä on paljon työsarkaa unionissa, euroalueella ja jäsenvaltioissa. Kiitos. Vielen Paljon kiitoksia, arvoisa Euroopan neuvoston puheenjohtaja. Seuraavana puheenvuoron saa komission puheenjohtaja Barroso, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Kun viime viikolla puhuin teidän kanssanne Strasbourgissa, niin totesin, että me emme voi jäädä lepäämään laakereille, vaan meidän täytyy tehdä päätöksiä ottaen huomioon kokemuksemme. Lisäksi meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ottavat huomioon tulevat haasteet. Me olemme nähneet etenemistä. Erityisesti yhtenäinen valvontamekanismi on askel oikeaan suuntaan äh, kohti pankkiunionia. Tämä SSM-ehdotus, jonka komissio hyväksyi 12. syyskuuta, antoi mahdollisuuden yhtenäisen kannan aikaansaamiseksi neuvostossa 12. päivä joulukuuta kolme kuukautta ehdotuksemme jättämisen jälkeen. Tyson ja Giegold parlamentin esittelijöinä ovat toimineet yhtä ripeästi ja tämä tarkoittaa sitä, että kolmikantaneuvottelut voivat alkaa tällä viikolla. Tämä osoittaa sen, että me todellakin kunnioitamme yhtenäistä rakennettamme ja Euroopan unioni kykenee jatkamaan oikeaan aikaan oikeaa politiikkaa käyttäen, mikäli poliittista tahtoa vain löytyy. SSM-järjestelmä on keskeinen pankkiunionin peruspilari. Sitä tarvitaan yhtenäisvaluutan tukemiseksi, mutta se on avoin kaikille, niin kuin kaikki jäsenvaltiot sopivat asiasta. Ja tämä on osoituksena siitä, että tässä ei ole olemassa ristiriitaa emun syventämistä ja sisämarkkinoiden integriteetin ja Euroopan unionin suhteen. Tässä annetaan myöskin mahdollisuus pankkien uudelleen pääomittamismahdollisuus. Neuvosto on päättäväisesti rikkomassa tätä noidan kehää ja on sovittu, että tammikuisen ja loukkakuisten kokousten jälkeen meidän pitäisi päästä yhteisymmärryksen tiekartasta ja mielellään 2014 alkupuolella. Eli siinä vaiheessa, kun SSM on käytössä, niin mekanismi voi päätöksen nojalla uudelleen pääomittaa pankkeja suorin toimin. Nyt on tarpeen vahvistaa tämä päätös ja muun muassa talletussuojajärjestelmä. Nämä luovat pohjan tälle yhtenäiselle pankkijärjestelmälle. SSM-järjestelmä ja kansalliset pankkiviranomaiset tulevat käyttämään näitä määräyksiä hyväkseen. Ja mitä pikin miten tulen ottamaan tämän asian vielä uudemman kerran esille. Komissio tulee myöhemmin esittämään ehdotuksensa yhtenäisen kriisiratkaisumekanismin aikaansaamiseksi pankkisektorilla. Ja on sovittu, että nämä ehdotukset ovat yhteislainsäätäjän käsittelyssä ja tarkoituksena on hyväksyä ne ehdotukset vielä tämän lainsäädäntökauden aikana. Logisena seurauksena olisi se, että me loisimme vakaamman ja oikeudenmukaisemman järjestelmän, joka antaa mahdollisuuden sille, että kriisiratkaisumekanismi toimii vastustuskykyisesti ja myöskin huomioi kansalaisten ja tallettajien intressit. Pankkiunioni on tärkeä, yksi tärkeä emun peruspilari. Avoimessa keskustelussa Euroopan neuvosto viittasi muun maassa Euroopan neuvoston puheenjohtajan, parlamentin puheenjohtajan sekä komission ehdotukseen, jossa katsotaan mitä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä on tehtävä, jotta voidaan varmistaa, että emu voi vastata tulevaisuuden haasteisiin. Nämä asiakirjat täydentävät toisiaan ja ovat todellakin kunnianhimoisia sisällöltään. Tässä otetaan huomioon talouspoliittinen koordinaatio, fiskalipoliittinen toiminta, Tässä huomioidaan tietenkin kansallinen politiikka ja myöskin itsemääräämisoikeus, mutta minä sanoin jo viime viikolla parlamentin keskustelussa, että pidemmän aikavälin suunnitelmista ei tehdä vielä tässä vaiheessa lopullisia päätöksiä. Me tietenkin tunnustamme, miten arkaluontoisista kysymyksistä on kyse, ja me tiedämme, että tilanne ei ole sama joka jäsenvaltiossa, ja tästäpä syystä onkin tärkeää löytää yhteinen sävel kohti tulevaisuutta. Ja tästäpä syystä Euroopan neuvostossa sanottiin, että Tupac on erittäin tärkeä toimintaväline, ja pyydettiin komissiota esittämään ehdotus seuraavan ex ante koordinaation liittyen, jossa huomioiden eurooppalainen ohjausjärjestelmä. Komissio on esittänyt myöskin oman konvergenssi ohjelmansa ja siitä keskusteltiin myöskin Euroopan neuvostossa yhtä lailla kuin viime viikkoisessa parlamentin täysistunnossa. Puheenjohtaja Van Rompuy ja minä tulemme esittämään omat ehdotuksemme tähän tiekarttaan liittyen ja siinä huomioidaan, että millä tavalla nämä sopimukset ja solidaarisuusjärjestelmät ja konsolidointimekanismit voisivat käytännössä toteutua. Meidän täytyy toimia kurinalaisesti, mutta myöskin solidaarisesti. Ja mitä tulee uusiin järjestelmiin, niin niiden pitää olla yhteneväisiä perustamissopimusten ja arkkitehtuurin sekä yleensäkin budjettiarkkitehtuurin kanssa. Meidän täytyy tehostaa olemassa olevia järjestelmiä eikä lähteä luomaan uusia. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy katsoa tapauskohtaisesti olemassa olevia haasteita ja puuttua niihin siten. Meidän tulisi pyrkiä auttamaan jäsenvaltiota näitä haasteita käsiteltäessä Tämä väline voi olla keskeisessä asemassa silloin, kun pyritään ratkaisemaan kilpailukykyyn liittyviä keskeisiä kysymyksiä. Ja sitä voidaan pitää myöskin yhtenä toimintavälineenä, kun yritetään löytää tietä kohti kasvua. Komissio tulee etsimään inklusiivisia ratkaisumalleja yhteisömenetelmää hyväksi käyttäen – jota valvoo parlamentti. Meidän tehtävänämme on esittää uusia ehdotuksia, kunnahan monivuotiset rahoituskehykset on hyväksytty. Emukeskustelu antoi meille mahdollisuuden yhteisen poliittisen vision luomiseksi, jossa huomioidaan monet sellaiset elementit, jotka komissio on esittänyt omassa omeussuunnitelmassaan, ja siinä voidaan huomioida eteen tulevat uudet haasteet. Ja minä uskon vakaasti, että me voimme yhteisesti ja hyvinkin nopeasti päästä yhteisymmärrykseen yhtenäisestä lähestymistavasta. Mutta on tietenkin selvää, että meidän täytyy käydä hyvinkin demokraattista syvällistä keskustelua jäsenvaltioiden tasolla. Euroopan neuvosto on huomioinut, miten tärkeä rooli on muun muassa sosiaalisella vuoropuhelulla. Komissio tietenkin keskittyy Euroopan unionin ja emun rakenteisiin, mutta samalla se pyrkii ottamaan huomioon kaikki muutkin kysymykset, jotta voidaan varmistaa, että Euroopan unionissa sosiaalista kohesiota vaalitaan. Tarkoituksena on edetä Euro- emun tiellä. Siitä pääsimme yhteisymmärrykseen ja on hienoa, että Euroopan neuvosto vahvisti tämän ajatuksen, eli että politiikka voidaan edelleenkin integroida enenevässä määrin, mutta se edellyttää myöskin sitä, että Euroopan parlamentin ääntä kuullaan. Arvoisat kollegat, viime viikolla esitin omat prioriteettimme sosiaalisen ja talouskriisin ratkaisemiseksi. Näitä kysymyksiä käsitellään myöskin vuosittaisessa kasvustrategiassa. Me olemme esittäneet viisi prioriteettialuetta ja me tulemme katsomaan myöskin muita paketteja ennen keväistä maaliskuun huippukokousta. Ja me vetoamme neuvoston suuntaan tarkastelemaan juuri työllisyyspakettia viipymättä. Tarkoituksena olisi hyväksyä komission ehdotus nuorisotakuun aikaan saamiseksi vielä heti ensi vuoden alkupuolella. Tämä on hyvä asia ja tämä on tarpeen, mikäli haluamme päästä nopeasti elvytyksen tielle. Ja meidän on varmistettava heti alkuun, että koulutuksen koulutukseen voidaan päästä ja mieluummin vielä nopeasti myöskin työhön. Elvytys tarkoittaa sitä, että me käytämme kaikkia varoja hyväksi ja erityisesti järjestelmää. Yhteislainsäätäjien täytyy katsoa, miten äh, sisämarkkinalainsäädäntöpaketti voidaan panna sataprosenttisesti täytäntöön. Ja minä toivoisin, että parlamentti tekee kaikkensa, näiden seitsemän lippulaivahankkeen hyväksymiseksi ja täytäntöön panemiseksi mitä pikimiten. Mitä tulee Single Market Act Tool-järjestelmään, niin me tulemme esittämään maaliskuuhun 2013 mennessä oman ehdotuksemme, jotta se voitaisiin hyväksyä vielä lainsäädäntökäytämme aikana. Haasteet ovat korkealla, mutta me haluamme saada aikaiseksi muutoksia myöskin arkaluontoisilla kysymyksillä, kuten verkosto kysymyksiin liittyen, mutta minä olen vakuuttunut, että valtioiden ja hallitusten johtajat ovat sitoutuneet tähän hankkeeseen, mutta nyt on ryhdyttävä tuumasta toimien. Ja olen iloinen voidessani sanoa, että komissio on vihdoin ja viimein päässyt yhteisymmärrykseen yhtenäisestä eurooppalaisesta patentista. Ja oli jo aikakin, kun vuosia oli kertynyt ehdotuksesta, ehdotuksen jättämisestä jo 30 vuotta. Mitä tulee Ulko- ja puolustuspolitiikkaa niin me kuulimme jo, mitä Euroopan neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy totesi, mutta voin lopuksi todeta, että minä uskon, että huippukokous oli oiva esimerkki käytännön työstä. Minä uskon, että tältä pohjalta pääsemme aimoharppauksin no- eteenpäin. Eli nämä uudistukset täytyy todellakin ruohonjuuritasolla saattaa täytäntöön. Näin voimme syventää emua ja komissio tulee jatkamaan tällä kunnianhimoisella tiellä. Kunnianhimoisuutta tarvitaan, mutta lisäksi meidän täytyy päättää myöskin tulevista päätöksistä, joista osa on jo tehty, esimerkiksi tärkeä päätös SSM liittyen ja sopimus siitä, uudesta Kreikan maksuerästä osoittavat, että me puutumme nyt tähän kriisiin ja että meillä on pitkän aikavälin visio. Minä olen vakuuttunut, että ponnekalla työllä ja nopealla työllä me voimme päästä eroon näistä ongelmista. Komissio on valmis esittämään nämä omat ehdotuksensa ja me olemme valmiita ryhtymään tuumasta toimeen vuonna 2013. On tietenkin selvää, että meidän pitää päästä ensi alkuun yhteisymmärrykseen siitä, miten monivuotiset rahoituskysymykset hoidetaan. Kyse on kasvun ja investoinnin budjetista. Ja me tarvitsemme toimivaa monivuotista rahoituskehystä ottaen huomioon kasvun liittyvät ehdotuksemme. Ja minä todellakin toivon teille vielä rauhaisaa joulua ja oikein työntäyteistä uutta vuotta. Kiitoksia. E oikein paljon kiitoksia. Seuraavana EPPn puolesta Joseph Dole. Monsieur le Président, chers collègues. Hyvät puheenjohtajat, hyvät kollegat, Euroopan neuvosto viime viikolla hyväksyi yhteisen pankkivalvontamekanismin ja loi perustan eurooppalaiselle pankkiunionille. Kyseessä on todellinen askel eteenpäin. Olen iloinen siitä, mutta suoraan sanottuna tämä ei aivan vielä riitä Politiikasta on hyötyä vain, jos se on johdonmukaisissa puitteissa. Jotta meidän päätöksillämme olisi seurauksia, niitä on toteutettava. Ja meidän on mitä vielä pidemmälle. Muussa tapauksessa verkosta löytyy reikiä, joista saattaisi jotkut pankit pujahtaa, jotka olisi myöskin pitänyt alistaa valvonnalle. Ei pidä unohtaa tämän pankkien rahoituskriisin seurauksia. Kaikkia pankkeja on asianmukaisesti valvottava – eikä niillä pitäisi olla mitään salattavaa. Muistakaapa, että riitti se, että yksi pankki meni konkurssiin, jotta koko maailmanlaajuinen talous horjui. Tulo, tuemme näitä omia varoja koskevia sääntöjä pankille ja suosittelemme, että mahdollisimman nopeasti saataisiin aikaan yhteisasetus, jota lopulta eh, täytäntöönpantaisiin kaikkiin eh, pankkeihin kaikissa jäsenvaltioissa. Olemme vakuuttuneita siitä, että kaikkein tärkeintä on vahvistaa talouden hallintoa. Tämä merkitsee sitä, että on six-pack, vakaussopimus, koordinaatiota ja hallintoa koskeva sopimus. Tämä merkitsee myös sitä, että tarvitsemme kiireesti tyypakkia koskevan sopimuksen. Hyvät kollegat, jo neljä vuotta olemme puhuneet täällä kriisistä. Loppujen lopuksi on myönnettävä, että alan vähän väsymään siihen, että aina joudun sanomaan nämä samat asiat. Arvaanpa, että kollega niin Herman Van Rompuy ja Barrosokin ovat jo vähän kyllästyneitä kuulemaan näitä sanoja. Viestimme on aina sama. Tiedämme kaikki, mikä ratkaisu on. Tiedämme kaikki, kuinka vaikeita nämä ra- ratkaisut ovat, mutta tarvitsemme rohkeutta tehdä ratkaisut. Me emme ole sellaisia poliitikkoja, jotka ajattelevat tulevia vaaleja, vaan olemme valtiomiehiä, jotka ajattelemme seuraavaa sukupolvea. Meidän on ajateltava yleistä etua, eikä pidä allistua mihinkään spektaakkelipolitiikkaan. Jotkut haluavat mustamaalata EUn politiikkaa. Minä en hyväksy tällaisia yksinkertaistavia eh, mustamaalauksia, jotka eh, haluavat pilata virkamiesten mainen. Haluaisin eh, kiittää heitä ennen joulua. He tekevät hienoa työtä. Ne, jotka mustamaalaavat virkamiehemme, heillä on vain yksi tavoite heikentää yhteisön toimielimiä ja, ja suosia hallitusten väli, rakenteita, koska nämä ovat aivan yhtä hyvin ja jotkut paremminkin palkattuja kuin Euroopan unionin virkamiehet. Puheenjohtaja Barroso, teidän tehtävänänne on selvittää tämä tilanne. On erittäin tärkeää, että virkamiesten palkkoja lasketa ja tämän jälkeen sitten otettaisiin käyttöön hallitusten väliset virkamiehet. Tämä merkitsisi yhteiseen loppua. Meidän on pidettävä tässä todella varamme. Tähänkin tarvitaan valvontaa Tästä tulemme pitämään kiinni. Usein samat henkilöt hyökkäävät EUn toimielimiä vastaan ja he eivät myöskään halua tehokasta EUn budjettia monivuotinen rahoituskehys, jota komissio on ehdottanut, on enemmän kuin tarpeellinen. Sen avulla voimme vastata seitsemän tulevan vuoden haasteisiin. Komission tekemä työ, suunnitelma ja eh, Herman Van Rompuyn tekemä työ on osoittaa suuntaa, jota meidän on seurattava. Tarvitsemme selkeät puitteet ja aikataulut, jotta voimme edetä talous- ja rahaliiton ympärille vuonna 1992, vain näillä resepteillä päästiin nykyisen unionin, jos tarpeen samaan aikaan olisi vahvistettava oikeutusta ja vastuutta, jota näihin liittyy. Uskonpa, että parlamentti on tässä parasta takaa ne, jotka ajattelevat, että kansalliset ratkaisut ovat tärkeämpiä, niin kysynpä teiltä, mitä että Jo 60 vuotta Eurooppa on taannut rauhan, hyvinvoinnin ja solidaarisuuden kun ajatellaan taistelua epätarvoa, tasa-arvoa vastaan, infrastruktuurin vahvistamista, elintarvikkeiden saantia, ympäristölaantua, koulutusta ja niin edelleen. Euroopan unionista on tullut malli loppumaailmalle. Nyt meidän on perustettava unionimme uudelleen. Tarvitsemme poliittisen unionin. Tällaista toivotan tulevalle vuodelle. Meidän on tehtävä loppu näistä toistuvista puheista. Meidän on kosketettava et, olennaiseen todelliseen talous- ja poliittiseen liittoon. Tiedän, että jotkut jäsenvaltiot eivät ole tästä kohtalosta yhtä mieltä puhutaan jopa siitä, että neuvoteltaisiin uudelleen osallisuus EUn, EUssa. Kunnioitan näitä maita ja rehellisyyden nimissä olin aika surullinen, kun havaitsin, että David Cameron ei halunnut olla Nobel-seremoniassa läsnä. Näin hän kiisti niiden eh, eh, Iso-Britannian poliitikkojen työtä, jotka ovat tätä projektia edistäneet. Meillä ajatellaan vaikka Winston Churchillia. Meillä on parlamentissa, parlamentissa Strasbourgissa jopa hänen nimeään kantava rakennus, ja olen hyvin ylpeä hänestä. Hän on puolustanut vapautta, hyvinvointia ja rauhaa. Jos nyt UK neuvottelee uudelleen eh, ehtonsa on muistettava Thatcher ja mm, John Major, Major hän allekirjoitti Maastrichtin sopimuksen. Minä arvostan suuresti näitä politiikkaa. Hyvät kollegat, en ole enkä tule koskaan olemaan brittivastainen, mutta olen EU-myönteinen ja sellaisenaan en ymmärrä nykyhallituksen logiikkaa. Miksi muutamassa vuodessa on siirrytty hyvin käytännön läheisestä lähestymistapaasta järjestelmälliseen vastustukseen? Voisiko joku kertoa, miksi EU, miksi UK vastustaa monivuotisia kehyksiä ja budjettia ja sitten samalla puhuu uudelleen neuvotteluista. Jos britit haluavat uudelleen neuvotella, miksi se estää meitä muita menemästä eteenpäin? Olisi tärkeää, että ne jäsenvaltiot, jotka eivät halua olla pelissä mukana, niiden pitäisi saada neuvotella uudelleen omaan ehtonsa, mutta ei voi tehdä niin, että toisia edistetään edistämistä. Haluaisin myöskin ymmärtää, mistä on kyse lobbauksessa, jolla pyritään saamaan EU-toimielinten pääjohtajan paikkoja samaan aikaan alalla, äh, samaan aikaan UK haluaa opt-out-mahdollisuuksia. Tähänkin tarvitaan selvityksiä. Tämä ei ole mitään aggressiivisuutta, vaan haluaisin vain ymmärtää, mistä on kysymys. Olisi pantava kaikki pöydälle niin, että voisimme samanaikaisesti keskustella näistä asioista, kun keskustelemme budjetista ja, ja monivuotisista rahoitusnäkymistä ensi vuonna olen vakuuttunut siitä, että meidän on mentävä eteenpäin. Meidän vahvuutemme on siinä, että teemme yhteistyötä 27-28 valtion kesken. Ja toivon, että näin käy. Ne, joilla oli rohkeutta saada EU eteenpäin, he ymmärsivät, että enemmän Eurooppaa tarvo- tarkoittaa lisäarvoa omalle maalle, mutta se tarkoittaa lisäarvoa myös koko maan osalle. Haluaisin tämän myötä toivottaa teille hyvää joulua ja loppuvuotta ja toivotan, että, toivon, että uusi vuosi alkaa päättäväisellä toiminnalla yhteisen tulevaisuutemme puolesta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana sosiaalidemokraattien puolesta Guerrero Salom. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja Van Rompuy. Äh, alussa ja lopussa toitte esille, että viime viikolla elimme hyviä aikoja EUlle. Olen yhtä mieltä tästä, mutta haluaisin korostaa sitä, että se, että meillä olisi hyvä viikko, niin se on aika erikoista EUlle. Vähän aikaa sitten Barroso sanoi, että hän ei ole yhtä mieltä pessimismin glamuurista. En, olen yhtä mieltä hänen kanssa. En usko, että menneet ajat olivat mitenkään parempia. Haluaisinkin nyt arvioida Euroopan neuvoston kokouksen hyötyjä, mutta haluaisin tuoda esille myös riskit, puutteellisuudet ja huonosti toimivat seikat EU:ssa. Aloitan hyvistä asioista. Uskon, että tämän yhtenäisen valvontamekanismin hyväksyminen on askel eteenpäin. Se on peräti merkittävä askel eteenpäin. Tämä parlamentti on tehnyt nopeasti ja järkevästi hyvää työtä, kun hyväksyimme Tysonin ja Giegoldin mietinnöt. Olimme pyytäneet, että mekanismi olisi EKPn käsissä, että EKP sitä johtaisi, jotta se voisi suoraan puuttua pankkeihin ja antaa neuvoja myös kansallisille pankeille. Edelleenkin painostamme tässä niin, että se olisi selvä lopputuloksessa ja tekstissä. Kuten Barroso sanoi, neuvottelut ovat alkaneet neuvoston ja komission kanssa huomenna on asiaa koskeva kolmikanta neuvottelu. Olemme kuitenkin pahoillamme siitä, että selvyyttä puuttuu sen osalta, milloin ja millä tavalla tulee voimaan tämä pankkivalvontamekanismi. Tämä saattaa heikentää linkkiä pankkien velkojen ja valtioiden velkojen välillä, erityisesti niissä maissa, jotka ovat erityisesti Espanjassa ja Irlannissa – on totta, että ehkä tämä on toiminnassa silloin, kun ongelma on jo ajan myötä ratkennut, jos nyt sitten aika joitakin ongelmia ratkaisee. Joka tapauksessa päätös on riittämätön, koska sekä komissio että Euroopan parlamentti olivat kunnianhimoisempia. Olimme sitä mieltä, että EKPn valtuuksien pitäisi olla laajemmat kuin mitä nyt annettiin, mutta on tietenkin hyvä, että edes aloitetaan. Ongelma on myös aikataulun hitaudessa nämmöinen kahden muun pilarin osalta pankkiunionissa. Kun ajatellaan rahoituslaitosten toisten puitteita ja sitä, että kriisiratkaisumekanismeilla veronmaksajia suojataan. Rahoitus, olemme kannatamme sitä, että rahoitus tulisi rahoitussektorilta ja talletussuojassa olemme pahoillamme siitä, että se on lukkotilanteessa neuvostossa. Jotakin huolenaiheita vielä on. Kärsimme funktionaalisesta epäluottamuksesta. Me, meillä toimenpiteitä tehdään hyvin hitaasti. Julkisen talouden tervehdyttäminen on edelleen tärkeämpää kuin kasvu ja työllisyys, sosiaalinen pilari on vielä liian heikko ja edelleen demokraattinen oikeutus ja tämän parlamentin harjoittama valvonta ovat jarrutusvaiheessa. Puhemies Schulz neuvoston alussa toi esille, että toimielimillinen arkkitehtuuri on jo nyt monimutkainen ja nyt siihen puututaan vielä lisää Meillä on tämän vakaus- kasvusopimus, six-pack, two-pack, finanssipoliittinen sopimus, komission ja jäsenvaltioiden väliset sopimukset joka kerta. Äh, Jacques Delors on enemmän oikeassa, kun hän sanoi, että EU on äh, poliittisesti, poliittinen ufo. Näinä aikoina onkin aika vaikea ymmärtää, mistä on kyse. Meidän on ponnisteltava yksinkertaisuuden ja selkeyden parantamiseksi, koska kansalaisten on ymmärtämistä on kyse. Täytäntöpanon hitaus on ongelma. Paljon tässä neuvostossa käsitellyistä asioista lykätään kuuden kuukauden päähän, siis vuoden 2012 kesäkuun huippukokoukseen. On totta, että puheenjohtaja Van Rompuyn sanojen mukaan tällainen portaiden edes edistyminen kuuluu asiaan, mutta on erilaista portaiden edistymistä. Normaalisti joka viikko tehdään päätöksiä, me teemme täällä päätöksiä kaksi kertaa vuodessa. Meillä on hyvin järkevä suhtautuminen kas, taikka, taikka meillä on vääristynyt lähestymistapa kasvua ja työllisyyteen, mutta tähän vielä palaa palaan myöhemmin. Erityisesti sosiaalinen pilari on heikko. Se on kuitenkin unionin perusta. Ei unionissa ole kyse talous- ja rahapolitiikasta, vaan politiikasta, jolla on pohjana rahaliitto, mutta pohjana pitäisi olla sosiaalinen malli ja demokraattinen osallistuminen. Ja demokraattisen osallistumisen on näyttävä juuri parlamentin toiminnan kautta. Ja se, mitä neuvoston puheenjohtaja sanoi demokraattisesta oikeutuksesta, tämä on todella pelottava askel ja se johtaa äh, siihen, että äh, yhteistyömme heikkenee. Me tarvitsemme yhteistyötä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Kiitokset edustaja Guerrero. Seuraavana liberaalien puolesta Guy Verhofstadt, olkaa hyvä. I think that we have to be honest, European Council. Meidän täytyy olla rehellisiä. Eurooppa-neuvosto oikeastaan pelasti itsensä valtiovarainministereiden ansiosta. Ilman heidän sopimustaan, hyvät kollegat, ei olisi niinkään paljon kerrottavaa tänään. Näin Varosakin on ilmaisut. Kaikki optiot ovat avoimina. Kaikki optiot ovat avoimina. Tämähän tarkoittaa sitä, että johtopäätöksiä ei oikeastaan ole vielä tehty. Ainakaan kovinkaan tiukkoja, loppuun lukkoon lyötyjä. No niin, sopimus valtiovarainministeriön välillä saatiin aikaiseksi. Yhteinen valvontamekanismi pankeille on merkittävä askel eteenpäin. Ja täytyy muistaa, että valvontamekanismi oli parlamentin kantana jo vuonna 2009 ja 2010 vuoden alussa. Meillä oli pank- äh, pankkien valvontamekanismi. Me puhuimme tästä kuukausitolkulla äh, ja komissio ja neuvosto totesivat, että ei, ei, ei, ei nyt ole oikea hetki, vaan otetaan esille se sitten puoliväliarviossa. Eli halusimme tätä jo ennen puolivälin arvioita, koska oli aivan selvää, että parlamentilla oli hyvä kanta ja me korostimme tätä jo kolme vuotta sitten. Nyt vasta äh, käynnistyvät neuvottelut parlamentin ja neuvoston välillä tästä kysymyksestä. Oikeastaan puolet paketista kuuluu yhteislainsäädännön piiriin. Avoimia kysymyksiä on vielä aika lailla, vaikkakin sopimus on tehty valtiovarainministereiden tasolla. Ensinnäkin valvontamekanismi äh, koskee vain osaa sisämarkkinoista, eikä koko sisämarkkinoita. Mikä on sitten se kannustin, jonka avulla ulkopuolella olevat maat tulisivat mukaan tähän yhteiseen valvontamekanismiin? Eikö tässä käy niin, että syntyy kahden portaan järjestelmä valvontarakenteeseen. Ja sitten, puhemies, tämä Kiinan muuri keskuspankin sisällä. Toisaalta rahapolitiikka ja toisaalta taas äh, rahoitusmarkkinoiden valvonta. Tämä on byrokraattinen järjestely, se on täynnä porsaanreikiä ja minusta parlamentilla on kyllä vielä paljon työtä niin, että ei käy niin, että jäsen, jäsenvaltioissa järjestelmä toimisi, mutta sitten Euroopan tasolla ja, ja toimielinten tasolla sitten viime kädessä huolehdittaisiin järjestelmän toiminnasta. Sitten toinen kommenttini liittyy huippukokouksen muihin kysymyksiin. Tässä en ole kovinkaan vaikuttunut. Pahoittelen, että sanon tämän näin suorasukaisesti. Van Rompuyn suunnitelma ei saanut juurikaan tukea. Ei ole myöskään tukea komission hahmotelmalle, suunnitelmalle. Jos lukee päätelmät neuvostosta huolellisesti, niin kaikista keskeisin, tärkein rakennuspolitiikka uudelle talous- ja rah- rahaliitolle ei ole täällä päätelmissä. Se on poistettu päätelmistä. Se löytyy hahmotelmista. Se on osittain vain rompään paperista, mutta ei sitä tältä päätelmistä löydy ei ole minkäänlaista mainintaa velanpurkurahastosta esimerkiksi. Ei ole sanakaan euroalueen hallituksesta tai hallinnosta, eikä valtiovarainministeriöstä Euroopan tasolla. Ei ole sanakaan uudesta finanssipoliittisesta kapasiteetista näissä päätelmissä. Se olisi ollut tapa pitää yllä tätä euron etenemistä. Sekin on poistettu. Kaikki optiot ovat avoimia, aivan niin kuin Paroso totesi. Toinen tapa nähdä tämä kysymys, mutta kyllä minä näen asian hieman eri vinkkelistä. Johtopäätelmissä, päätelmissä tätä ei todeta. Mistä, mistä se sitten todetaan? Ei ole enää painetta johtajien selän takana niin, että tehtäisiin päätöksiä talous- ja rahaliitosta. Syyt tälle ovat selvät. Ensinnäkin Saksan vaalit syyskuussa eh, estävät edistymistä. Yhdeksän kuukauttahan se vain on. Ei se ole kovinkaan pitkä aika edes poliittisen uran mittakaavassa. Niin kuin tiedätte, puhemies, tiedän jo, mitä siellä kirjaatte muistiinpanoihinne, puheenjohtaja. Kyllä tämä on henkilökohtaista mitä te siellä kirjaatte ylös. Kyllä se oli enemmänkin kuin yhdeksän kuukautta. No niin, sitten toisekseen todellinen syy sille, miksi nyt kiireellisyyttä ei nähdä tässä, on, on Draakin äh, tilanne ja hänen valintansa vuoden mieheksi. Hän on tehnyt hienoa työtä koska hän on saanut kriisin pysäytetyksi lyhyellä aikavälillä, mutta kyllä pitkällä aikavälillä hän teki aika huonoa työtä. Kaikki paine on nyt poistettu johtajien niskasta niin, että päästäisiin eteenpäin talous- ja rahaliittoasioissa. Draaki on umpikujassa. Hän pyytää kunnianhimoisempaa toimintaa Euroopan johtajilta ja samanaikaisesti OMTn takia kunnianhimo on hieman nyt jäänyt syrjään. Puhemies, on virhe ajatella, että kriisi olisi nyt ohi. Kriisi on ohi vasta sitten, kun saamme todellisen eh, federalistisen liiton unioniin. Kiitokset edustaja Verhofstadt. Seuraavana vihreiden puolesta kollega Rebecca Harms. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset myöskin neuvoston puheenjohtajalle tästä alustuksesta ei tämä mitään uutta tietoa enää ole. Tärkeää on mielestäni tietää, että kun valmistellaan tulevia vasta, vastakkainasetteluja, niin olisi hyvä myöskin kunnioittaa jo saavutettuja tuloksia. Eli suurpankkien valvonnan, valvonnan eurooppalaistaminen ei ole mikään vähäpätöinen asia. Minun mielestäni on tärkeää, että suuret jäsenvaltiot, myös ylpeä Ranska, tarkastelee asiaa eri tavalla. Eli katsotaan, että toimivatko ranskalaiset pankit puhtain paperein. Tietenkin yksityiskohtia ja pilkkuja on vielä viilattava, mutta silloin kun puhutaan pankkiunionista, niin keskeisin ja ratkaisevin päätös on tehty viime viikkojen aikana. Kollega Verhofstadt on oikeassa sanoessaan, että kaikki on oikeastaan vielä avoinna. En halua tässä lähteä kritisoimaan puheenjohtajia Barroso tai Van Rompäytä, koska muuten tässä saattaa käydä niin, että toistetaan vain jo kuultua. Minä oikeastaan haluaisin vain pohtiskella ääneen sitä, mitä Euroopan parlamentti on tehnyt. Euroopan parlamentti on oikeastaan vahvin elementti tiellä kohti syvennettyä Euroopan unionia. Eli mitä Euroopan parlamentin pitäisi tehdä? Tietenkin edesauttaa Sixpackin, Twopackin, pankkiunioniin liittyvän lainsäädännön toteuttamista, mutta minä näen Euroopan parlamenttia jo eräänlaisena syventämisen moottorina. Sitähän me kaipaamme ja Valtioiden ja hallitusten päämiehet ovat edelleenkin lykänneet tätä asiaa. Alankomaista kuulin, että sanottaisiin jo, että Beyond the Horizon, siellä jossain kaukaisuudessa tämä integraatio toteutuu, sillä Saksa ja ehkäpä monet muutkin maat eivät enää oikein luota Van Rompuyn luonnokseen eikä myöskään komission emusuunnitelmaan. Me voimme käyttää konventtia hyväksi, mutta ei yksi kaksi yllättäen. Meidän täytyy tarkkaan pohtia, milloin sen käyttö olisi järkevää, mutta meidän tehtävänämme olisi ajatella nyt ja toimia nyt, eikä vasta sitten, kun vaalit koittavat. Meidän tehtävänä on kertoa kansalaisille, miksi me haluamme velkoja yhteisöllistää. Miksi olemme sitä mieltä, että meidän pitää toimia yhteisvastuullisesti, ainakin tehokkaammin kuin aikaisemmin? Meidän pitää sanoa, miksi me uskomme siihen, että me tarvitsemme eurooppalaisen valtiovarainministerin. Miksi siitä olisi enemmän hyötyä Euroopan unionille ja sen kansalaisille? Mitä hyötyä siitä on, kun taistellaan tätä uhkaa nimeltä työttömyys vastaan. Minä toivoisin, että parlamentti ei aina vain esittäisi toiveita komission tai neuvoston suuntaan ja yrittäisi isotella, vaan yrittäisi suhtautua vakavasti kansalaisten huolenaiheisiin. Silloin seuraavan lainsäädäntökauden aikana voitaisiin ottaa käyttöön konventti. Jos emme näin toimi, niin silloin emme voi myöskään ottaa riittävän nopeasti tätä konventtia käyttöön. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Harms. Seuraavana ECRn puolesta kollega Epping. European... Puhemies, Euroopan neuvoston päätelmät muistuttavat Alexander Popin teoksia. 1711 hän kirjoitti esseen, totesi, että hupsut astuvat kuvioon, kun enkelit väistyvät pelon takia. Sen sijaan, että me ryntäilisimme typeryksinä, niin kyllä pitäisi olla hieman viisautta. Näin ollen, puhemies, oliko tämä jonkinlainen enkelien huippukokous? Todellisen pankkivalvonta rakenteen suunnitelma on nyt määritelty. On annettu tehtävä myös aikataulusta ja siitä, kuin, että keskitytään tiettyjen pankkien valvontaan. Nyt on jonkinlainen perusrakenne luotu tälle järjestelmälle. Sitten kriisiratkaisu, pelastusrahasto on määritelty. Tämä on hyvä, koska täytyy suojata tavallisia ihmisiä, veronmaksajia. Entäpä sitten nämä typerykset? He haluavat EUn laajuisen talletussuojan niin, että kansalaisten talletukset yhdessä maassa olisivat käytössä silloin, kun kriisiä ratkaistaan toisessa valtiossa tapahtuneessa pankkikriisissä. Ei tämä liity solidaarisuuteen, vaan siihen, että pankkien vastuutonta toimintaa rahoitetaan. Ja sitten Goulart-bondit tai eurobondit. Tämä on ollut paras esimerkki huonoista ehdotuksesta. Ne, jotka elävät tiukasti, niin joutuvat sitten kuitenkin maksamaan enemmän toisten takia. Tässä sitten vain tuetaan ylivarojen elämistä. Onneksi tämä ajatus kuitenkin on häipynyt päätelmistä. Eurobondeja ei e- oteta käyttöön niin kauan kuin Merkel elää, näin hän, kenties, näin hän kerran totesi. Hyvä niin. Ei pidä lähteä ryntäilemään typerysten lailla Van Rompuy, vaan pitää pysyä tässä enkelin rintamassa. Te olette varmasti Jumala pelkävä eurooppalainen ja toivottavasti toteutatte tätä viisautta omassa työssänne. Kiitoksia kollega Epping. Seuraavana Helmer IFDn e puolesta. Kiitoksia herra puhemies. Meillä on ollut pelastusrahastoja, vakausmekanismeja ja vaikka mitä vakuuksia ja nyt meillä on tulossa pankkiunioni ja Bundesbankin juristit epäilevät sen juridisen pohjan olemassaoloa. Ja näyttää siltä, että varsinaiseen epätasapainon syyhyn euroalueella ei puututa laisinkaan. Joten miten uskotte, että tämä tuleva eurooppalainen pankki valvontajärjestelmä parantaisi Kreikan kilpailukykyä tai parantaisi Saksan ulkomaankaupan ylijäämää? Me voisimme puuttua asiaan siten, että meillä olisi fiskaalisia transaktioita, jo 1977 Dybön raportissa kerrottiin, että me tarvitsisimme näitä siirtoja, jotka olisivat 6-8 prosenttiyksikköä äh, unionin BKTstä, mutta tätä viestiä ei ole kuultu ja nyt näette, mitä on tapahtunut. Mutta oli miten oli, tällaiset transaktiot, tietenkään eivät sopisi saksalaisille äänestäjille, mutta tietenkin voitaisiin jatkaa tällä valitulla tiellä, eli lisätäisiin hyvinvoinnin vähentymistä, mutta sitä ei missään nimessä voida tukea, sillä kreikkalaiset äänestäjät eivät kestä tätä tilannetta kovinkaan pitkään. Tai sitten voitaisiin tehdä niin kuin järkevää olisi, eli tunnustettaisiin tehdyt väärät päätökset, annettaisiin Kreikalle mahdollisuus palauttaa asemansa maailman markkinoilla ja luoda sitä kautta hyvinvointia ja työpaikkoja, mutta ette kykene siihen, koska teillä on liian paljon poliittista pääomaa sidottuna muihin intresseihin. Te ette halua vain myöntää, että olette väärässä. Kollegat Barroso ja Van Rompuy ja Schulz, te olette olleet typeryksiä, te olette estäneet ratkaisun löytymistä. Teidän ei pitäisi kikkailla, kun muut kärsivät. Tämä on nähtävissä omassa kotimaassani. Tästäpä syystä me äänestä, haluammekin äänestää ja tästäpä syystä meidän olisi parempi jäädä ulkopuolelle. Dole ei ilmeisesti ymmärrä sitä, miksi britit haluavat uudenlaisen suhteen EU-hun, mutta kollega Dole, minä mielelläni kyllä selvitän teille, miksi britit tätä haluavat. Kiitoksia. Paljon kiitoksia ja seuraavana vasemmiston nimissä Liarik. Merci, monsieur le président, de votre compte rendu. Kiitoksia puheenjohtaja tästä kertomuksesta. Minusta kuitenkin vaikuttaa siltä, että teillä ei ole mitään kokonaisvaltaista visiota eikä tulevaisuuden hanketta EUta varten – sellaista hanketta tietenkin, jonka avulla pääsisimme kriisistä ulos aikoina, jolloin on niin paljon irtisanomisia EU-ssa siitä, että puhuu. Aikoina, jolloin köyhyys lisääntyy, tästäkään että puhu. Ja hetkinä, jolloin kaikkia julkisia budjetteja on supistettava jäsenvaltiossa vaikuttaa siltä, että pyritään jotenkin pakenemaan todellisuus. Miksi emme esimerkiksi odottaisi kyse, kun huippukokouksen kertomusta olette sopinut 120 miljardin euron kasvusopimuksesta aikana, mutta olisi toki hyvä kertoa meille, millaisia hankkeita tällä rahalla rahoitetaan, paljonko työpaikkoja sillä saadaan tai paljonko irtisanomisia vältetään. Nyt suuri hanke koskee pankkien valvontaa. Toki sekin on tarpeellinen, mutta en ymmärrä, miksi EKPstä tehdään sekä tuomari että asianosainen. Jos valvontajärjestelmä tarvitaan, miksi valtuutetut ja kansalliset ja pankit ovat tästä suljettu pois? Miksi Lontoon sitten pankki on valvonnan ulkopuolella? Uskon, että täällä on keskeinen ongelma, joka olisi tutkittava. Se koskee EKPn perussääntöä ja pankin tehtäviä. Se voi luoda, äh, painaa rahaa, mutta se on ainoastaan pankkipalveluksessa, eikä sillä ole tarkoitus vähentää valtioiden velkaa tai saada aikaan työpaikkoja. Mitään velan yhteisöllistämismekanismia ei ole olemassa niin, että jäsenvaltiot eivät yksin joutuisi pelastamaan pankkejaan ja näin usein kansalaiset joutuvat maksamaan, kun luototusta ei tule. Jos perussopimus meitä sitoo kädet, niin miksi emme luo uutta järjestelmää EKPlle niin, että se aikaan sosiaalista, inhimillistä kehitystä, työllisyyttä, yhteistyötä, uusia investointisuunnitelmia e, ekologisen transition nimissä. Olen hyvin huolissani tästä hankkeesta, jota sivu sitten hyvä neuvoston puheenjohtaja. Tämä koskee sopimusjärjestelyjä, eli valtiolle luvataan rahaa ja näin valtiot sitoutuvat sosiaalisen rappeuttamiseen. Ei tähän ole muutakaan sanoa. Meille puhutaan vain rajoituksista, leikkauksista, sixpackista, kaksipäkeistä no, ja mistä vielä – mutta koskaan ei puhuta tästä yhteisestä Euroopastamme, eli ihmisten Euroopasta. Sosiaalisen Euroopan kautta pääsisimme kohti demokraattista Eurooppaa ja pääsisimme myös lopulta tästä kriisistäkin ulos. Paljon kiitoksia. Seuraavana sitoutumattomien puolesta edustaja Kleis, olkaa hyvä. Herra puhemies, kiitoksia. Tämä on ollut 25. huippukokous, jossa käsitellään talous- ja rahoitusalan kriisiä, mutta silti varsinaista keskustelua ei ole käyty sellaisista kysymyksistä, kuten siitä, että kuinka pitkälle päästään solidaarisuuden osalta. Paljon siitä puhutaan, mutta koskaan ei kysytä, että onko tämä solida- solidaarisuus tosiasia. Kyse on aika lailla surkeasta tilanteesta. Te tiedätte varmaankin, arvon kollegat, mistä puheen. Belgia siirtää Flanderista Vallonian puolelle paljon varoja ja Euroopassa, euroalueella on syntymässä tällainen eurooppalainen Belgia, jossa köyhät maat ja monet muut joutuvat siirtämään varoja belgialaisen mallin mukaan Etelä-Euroopan alueelle. Ja kysyisinkin, että kuinka pitkälle tämä solidaarisuus voi mennä, missä ovat sen rajat. Ja toinen kysymys liittyy tähän toimenpiteiden solida- demokraattisiin legitimiteettikysymyksiin. Meidän täytyy katsoa parlamentin roolia näissä keskusteluissa. Niin kuin on sanottu, tässä syntyy enemmänkin kysymyksiä kuin konkreettisia vastauksia. Minkälaista todellista demokraattista kontrollia voidaan toteuttaa, mikäli meillä on Euroopan unioni, jolla on oma mm, talous- ja rahoitusalan ja jopa ehkä verotusalan politiikkaa. Ja sitten pankkiunionin toimintamahdollisuudet. Minun mielestäni rahoitus sektorin pitäisi toimia itsenäisesti. Mitä takkeita voitte antaa esimerkiksi tallettajille, että pankit eivät siirrä syntyviä kustannuksia kuluttajien maksettavaksi? Sellaisia takeita ette voi antaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me tulemme kuulemaan vielä vaikka kuinka monta viestiä huippukokouksesta, joka on esittänyt taas jonkun uuden suunnitelman asioiden ratkaisemiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Barroso. Uh, niin, yritin olla ensimmäisessä puheenvuorossani objektiivinen ja oikeudenmukainen, kun arvioin päätelmiä. On realiteetti se, että on mahdollista tehdä merkittäviä päätöksiä. Toki kronologisesti tapahtui niin, että oli valtiovarainministerien kokous ensin, mutta kyllä myös Eurooppa-neuvoston kokous auttoi valtiovarainministereitä tekemään tärkeän päätöksen. On tärkeää myös muistaa, että tämä on pankkiunionissa tämä valvontamekanismi tärkeä ensimmäinen askel. Se aiheuttaa myös luottamusta kumppaneissamme. Tästä on jo jonkin aikaa keskusteltu ja komissio teki ehdotuksensa syyskuussa. Kyllähän me olemme yrittäneet aikaisemminkin, jos muistatte, niin meillä oli La Rosière äh, raportti, ja silloin jäsenvaltiot tämän mahdollisuuden torjuivat. Kyseessä oli torjuminen. Silloinhan käytettiin pankkiviranomaista äh, ikään kuin väylänä, mutta sitten yhteispäätösmenettelyssä parlamentti mukana te, teemme tämän päätöksen. 2008-2009 ei ollut mahdollista toteuttaa tätä, mutta nyt vuonna 2012 tämä oli mahdollista. Tietyt optiot ovat kyllä vielä avoimia, pitää paikkansa. Haluan puhua tästä aivan vilpittömästi. Olemme keskustelleet avoimella tavalla Eurooppa-neuvostossa tästä. Komissio haluaisi mennä pidemmälle. Tämä on hahmotelmamme sisältö. Myös kolme muuta puheenjohtaja ovat hyvin kunnianhimoisia tavoitteen asettelussa ja päätelmissä, joita tehtiin tästä Eurooppa-neuvostossa. Mutta on ymmärrettävä myös se, että on tiettyjä kriittisiä kysymyksiä, jotka liittyvät jäsenvaltioiden suverenisuuteen. Kun puhumme koordinaatiosta ex ante tavalla toteutettuna jäsenvaltioiden budjetin suhteen, niin tähän liittyy demokraattinen tilivelvollisuus ja vastuu. Komission kanta on ollut ja on nytkin ja jatkossakin toivottavasti on se, että pitää yhdistää kansallinen demokratia Euroopan tason demokratiaan. Euroopan tason demokratia toteutuu teidän kauttanne. Teidät kansalaiset ovat suoraan valinneet. Aivan niin kuin Kerera Salom totesi, te olette Euroopan tason suvereniteetin edustajia. Samanaikaisesti kun kyse on kansallisista budjeteista, niin on aivan luonnollista, että poliitikot kansallisella tasolla haluavat olla mukana tässä keskustelussa. En nyt kommentoi pelkästään päätelmiä neuvostosta, vaan myös keskusteluja, joita neuvostossa käytiin. Jotkut valtion ja hallitusten päämiehet sanoivat minulle, että jotkut ajatuksista ovat toki hyviä, mutta anna nyt hieman aikaa, jotta saamme näitä pohtia rauhassa. on sellainen tuntemus, että me käsittelemme äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä. Sen takia me tarvitsemmekin Euroopan tason keskustelua näistä aiheista. Unionin tila puheenvuorossani puhuin Eurooppa-vaaleista, tulevista vaaleista, suurena mahdollisuutena, hetkenä, jolla voidaan käsitellä näitä suuria eurooppalaisia kysymyksiä. Hans myös nosti tämän esille. Realiteetti on nyt se, että Eurooppa vaalit ovat oikeastaan kokoelma 27 kansallisesta vaalitapahtumasta. Pitäisi käydä todellista eurooppalaista keskustelua niin, että on eurooppalaiset ehdokkaat, ohjelmat, vaalijulistukset ja niin edelleen. Ja saataisiin sitten myös sitä, että joskus luovutaan omasta mukavuusalueesta, mennään pidemmälle ja puhutaan myös jäsenvaltioissa siitä, mitkä ovat nämä optiomme. Me käsittelemme tässä hyvin arkaluonteisia kysymyksiä. Tämä oli merkittävä askel eteenpäin pankkiunionin suhteen, valvontamekanismin suhteen. Ja hallitus ja valtion päämiehet tekivät päätöksen siitä, että hyvin nopeasti toivottavasti hyväksytään ehdotelmat kriisinratkaisumekanismista. Tämä oli hyvä asia. Ja sitten halutaan lisää ex ante koordinointia kansallisen politiikan suhteen. Tämäkin oli hyvä asia. Mutta tässä raportissa ja myös meidän hahmotelmistamme löytyy paljon muitakin kysymyksiä. Ja niin kuin te mainitsitte, niin ne eivät vielä olleet kypsiä hyväksyttäväksi tässä neuvostossa. Tämä on aivan reilu arvio tilanteesta. Meillä on mielestäni tärkeä mahdollisuus käynnistää kuitenkin nämäkin keskustelut. Minä katson, että me emme ole vielä päässeet kriisistä ohitse. Olisi virhe ajatella, että nyt kriisi on takanamme. Kun ajattelemme taloudellista ja sosiaalista tilannetta, niin kriisi ei ole vielä ohi. Myös emun hallinnossa on myös paljon työsarkaa. Tilanne toki on nyt parempi kuin jokin aika sitten ja e, se ei riipu yhdestä tai kahdesta päätöksestä, vaan kattavasta toiminnasta, johon on ryhdytty rakenteellisia uudistuksia tehdään jäsenvaltioissa, korjataan julkisen talouden kurssia. Tämä on myönteistä. Vakausmekanismista saatiin sopimus. Tämä oli totta kai hyvä päätös ja myös investoijat ottivat sen hyvin vastaan. Ei pidä myöskään unohtaa sitä, että se, että olemme välttäneet maksukyvyttömyyden Kreikassa. Monet analysaattorit, analysoijat totesivat, että Kreikka joka on maksukyvytön jo viime syksynä. Ja jatko, jatkuvasti olemme pystyneet osoittamaan, että me tuemme emua, tuemme Kreikkaa ja tämä on prosessi, ei pelkästään yksittäinen tapahtuma. Tämän takia totta kai myös EKPn eh, julistuksen tukemana. Nämä kaikki ovat sellaisia merkkejä, jotka osoittavat poliittista tahtoamme säilyttää emu ja jopa syventää sitä. Tästä syystä meidän on jatkettava vakaasti tällä tiellä. Luottamuksen voi menettää hyvin nopeasti, mutta sen palauttaminen vie paljon aikaa. Tämä todellakin vaatii aikaa tämä työ, ja tästä näkökulmasta on hyvä, että optiot ovat avoimena, ja toivon, että saamme vastuullista toimintaa. Me komissiossa taistelemme vahvemman emun puolesta ja vahvemman EUn puolesta. Kiitos. Kiitoksia seuraavana kollega Van Rompuy, olkaa hyvä. Kollega. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ei minulle tähän paljoakaan lisättävää komission puheenjohtajan jälkeen. Haluaisin sitten kuitenkin joitakin lisähuomioita. Kesäkuussa panin, otimme esille ensimmäisen kertomuksemme ja tuolloin puhuimme neljästä rakennuspalikasta, building blocks, niin kuin ranskaksi kauniisti sanotaan, tai suomeksi Tätä on puhuttu myös pankkiunionista, budjettiunionista, talousunionista ja poliittisesta unionista, jotka eivät täysin kata tätä aluetta kuitenkaan. Olemme nyt näitä neljää aluetta käsitelleet jo kuukausia. Koskaan ei ole, ei ole pyydetty että Euroopan neuvosto hyväksyisi tämän kertomuksen tai komission hahmotelman, vaan tämä pitkän ajan näkymä julkistettiin ja sitten pikkuhiljaa tässä portaittaisessa etenemisessä, johon viittasin, pikkuhiljaa teimme ehdotuksia koskien kutakin rakennuspalikkaa. Tehtiin ehdotuksia koskien toimia ja uudistuksia ja kaikki nämä menivät samaan suuntaan. Tämä on työ, jota olemme tehneet. Olemme piirtäneet linjan pitkälle tulevaisuuteen ja kussakin keskeisessä luvussa oikeastaan jokaisessa Euroopan neuvoston kokouksessa olemme ottaneet askeleita eteenpäin. En nyt sano uudestaan sitä, mitä on jo sanottu pankkiunionista. Käsittääkseni olemme saaneet aikaan todella tärkeän läpimurron. Ja tässä oli mukana 27 jäsenvaltiota. Kaikki Eurooppa-neuvoston jäsenet, jopa nekin, jotka sanovat, että me emme halua osallistua tähän emme kerta kaikkiaan halua osallistua pankkiunioniin tai valvontajärjestelmään, mutta olemme tästä yhtä mieltä. Herra Dole myös, Iso-Britannia oli tässä mukana. Myös yhdistyneet kuningaskunta teki yhteistyötä sen puolesta, että pääsimme sopimuksen 27 jäsenvaltion kanssa. Haluan tätä vielä korostaa. Toinen asia pankkiunionista – teimme periaatepäätöksen, jonka mukaan teemme työtä kriisin ratkaisumekanismin eteen ja pyysimme, että komissio aikanaan, ja päivämääräkin annettiin, tekisi ehdotuksen. Teemme samalla tavalla työtä kuin teimme yhtenäisen eurooppalaisen valvontamekanismin osalta kesäkuussa – teimme periaatepäätöksen ja siltä pohjalta olemme tehneet työtä. Haluaisin kiittää valtiovarainministeriöiden työtä, mutta älkää hetkeäkään kuvitelko, että jos neuvosto, Euroopan neuvosto ei olisi sanonut, että päätös tarvitaan ennen vuoden loppua, ettäkö tällainen päätös olisi saatu. Tämän lisäksi lokakuussa tehtiin jo päätös, jonka mukaan oli tarpeen, että muut kuin euroalueen maat saisivat samanlaisen kohtalon. Tämän kohtalon. Tämä on aivan selkeä eh, sääntö. Oli, oltiin myös valmiita muuttamaan äänestyssääntöjä eh, pankkiviranomaisen osalta niin, ettei kukaan jäisi syrjään ja että rahoitusmarkkinat olisivat edelleen yhtenäiset markkinat. Eh, ilman Euroopan neuvoston päätöstä mitään sopimusta ei olisi tullut, mutta toki kiitän valtiovarainministereitä heidän tekemässään työstä budjettiunionista. Toivon, että parlamentti työtää ratkaisun syypäkissä. Tämä on aivan keskeinen osa budjettiunionia aivan keskeinen osa todellakin. Ja se, mitä on jo tehty Sixpackin kanssa ja, ja tämän finanssipoliittisen sopimuksen jälkeen, tämä Tupac on aivan keskeinen kappale tätä projektia. Ja teemme edist- edistystä tapahtuu jokaisessa luvussa. Sitten talousunioni, meillä on ohjausjakso, mutta on muistettava nämä maakohtaiset suositukset niin toki niitä voidaan muotoilla, mutta emme ole varmoja siitä, että valtiot noudattavat suosituksia, vaikka suositukset ovatkin erittäin hyvin perusteltuja. Toisaalta on tämä makrotaloudellinen tasapainojärjestelmä. Meillä on onneksi väline myös Sixpackissa, mutta usein voi olla niin, että on jo liian myöhäistä – jotta maat, kaikki maat todella sitoutuvat uudistuksiin, koska kaikki tarvitsevat uudistuksia, jotta voimme vahvistaa kilpailukykyämme ja jotta, jotta voisimme toimia ajoissa, on sitoutettava kaikki valtiot. Ja tämä sopimusväline on aivan tärkein väline tässä yhteydessä. Siinä kunnioitetaan kansallisia valtuuksia, mutta samaan aikaan neuvosto ja komissio voivat olla mukana ja painostaa valtiota niin, että ne sitoutuvat vielä tiiviimmin tähän lähentymisen tielle, kun ajatellaan talouspolitiikkaa. Eivätkä nämä sopimukset koske ainoastaan kuria, vaan nämä omat sopimuksien tavoitteena on kasvu ja työllisyys ja tietenkin kilpailukyky. Tämä on paljon monisäikeisempi käsite kuin usein ajatellaan. Eivät nämä ole mitenkään rankaisevia sopimuksia, vaan näillä sopimuksilla on myönteinen pyrkimys. Ja tämä on huomioitava silloin, kun arvioidaan tätä, näitä sopimuksia. Nämä, näihin liittyy kansalliset toimivaltuudet ja nämä liittyvät paljon laajempiin yhteyksiin. On otettava mukaan kaikki tärkeät tavoitteet, kuten Eurooppa 2020 demokraattisesta oikeutuksesta sitten olisikin ajaloitettava tämä niin, että uuden valvontamekanismiin kohdennetaan demokraattinen valvonta, eikä tätä voida järjestää samalla tavalla kuin kansallisten parlamentin ja Euroopan parlamentin väliset suhteet. Tämä on teidän asianne, eikä meillä ole tässä teille ohjeita annettavaksi. Pääperiaate on vain se, että valvontaa on harjoitettava toimivaltuuksen mukaisesti. Voin sanoa, että kyseessä oli nyt uusi, uusi hyvä askel eteenpäin ja ajatellen myös pitkän aikavälin tavoitteita. Tietenkin keskitymme enemmän lyhyen aikavälin kysymyksiin. Kaikki se, mitä vaan saataisiin tulevien kuukauden kuuden kuukauden kuluessa aikaan, se on tärkeää, mutta nämä uudistukset, joista nyt puhutaan, eivät kestä kuutta kuukautta, vaan toivomme, että 60 vuotta ne olisivat voimassa. Tällainen valvontamekanismi ei ole mitenkään luotu puoleksi vuodeksi, eikä myöskään kriisinratkaisumekanismi, vaan olemme työstäneet näitä puolen vuoden ajan. Herra Verhofstadt, yhdeksän kuukauttahan on luonnossakin hyvin tärkeä määräaika ei-elämästä voidaan siirtyä elämään yhdeksässä kuukaudessa. Mutta kuusi kuukautta on vielä vähemmän kuin yhdeksän kuukautta, joten tässä aivan ylitetään luonnonkin rajat. Jotkut ajatukset eivät ole vielä kypsiä, kuten komission puheenjohtaja sanoi, on tehtävä työtä. Se, mikä ei ollut mahdollista kolme vuotta sitten, on mahdollista nyt. Tässä kosketaan suvereenisuuden kovaa ydintä, mutta myös solidaarisuuden kovaa ydintä. Tämä on uskallettava sanoa. Astumme nyt alueelle, joka on äärimmäisen arkaluontoinen, niin siksi on edettävä askel kerrallaan, kuitenkin niin, että suunta pysyy koko ajan samana. Jos markkinoiden paine loppuu, tarvitaan toimielinten taholta painetta ja tästä syystä meidän tekemämme kertomukset ovat niin tärkeintä, koska ne pitävät yllä toimielinten painetta. Ei minulla ole mitään epäilystäkään siitä, siis en minä kuvitellutkaan, että nämä yhtäkkiä toteutettaisiin, mutta suunnan säilyttäminen on tässä hyvin tärkeää. Ne, jotka vertasivat minua enkeliin, niin kiitäpä heitä. Joulu tässä lähestyy, mielikuvitus saa siivet. Mutta kun minua syytetään siitä, että olen enkeli, niin haluaisin viitata Paskaliin, ihminen ei ole enkeli eikä peto se, joka yrittää, yrittää olla enkeli, vaan peto. Ja minä en tässä koita olla mikään enkeli, ainakaan voi olla siitä, voit olla siitä varmoja. Olemme kaikki tietoisia siitä, että tässä on paljon työtä tehtävänä. Jotkut jäsenvaltioista on hyvin vaikeissa tilanteissa kansalaistensa kanssa, koska hallinto on ollut huonoa vuosikausia. Näitä maita autetaan mahdollisimman paljon solidaarisuusvälineiden kanssa, mutta olemme erittäin tietoisia siitä, kuinka vakava tilanne on ja kuinka paljon työtä on vielä jäljellä. Mutta kuten sanoin, tämä oli hyvä viikko Euroopalle, mutta olemme toki vielä kaukana siitä, johon haluamme pyrkiä. Haluaisin toivottaa teille kaikille hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta. Endiä. Ja tämä sama hollanniksi. Cœur des anges Enkelikuoro laulelee taivaalla. Joulu on tullut. En ce qui concerne le neuf mois, monsieur Verhofstadt. Tästä kymmen yhdeksästä kuukaudesta. Verhofstadt ja Rampai haluaisin sanoa, että nyt tämän yhdeksän kuukauden alussa yleensä on tapahtumia, jotka ovat paljon miellyttävämpiä kuin Eurooppa-neuvoston kokous. Ça c'est sûr. Tämä on ainakin varma. Yksi minuutti, herra Klees. Ja, Kiitoksia, herra puhemies. Mitä vajeeseen tulee, kollegat Barroso ja Van Rompuy halusitte vastata epämääräisesti. Barroso viittaa parlamenttiin, se on helppo tehtävä sanoa, että komissio, me tarvitsemme parlamentin hyväksynnän, mutta jos haluamme etääntyä enemmän kansalaisista tai todellisuudesta, niin silloin meidän täytyy jatkaa tällä teidän valitsemallanne tiellä. Leija ja seuraavana edustaja Le Airik. President, euh, je suis... Kiitos puhemies. Olen samaa mieltä siitä, mitä Barroso sanoi, kun hän totesi, että kriisi ei ole vielä takana. Kuitenkin sanoitte, että teemme paremmin työtä. On hyvin vaikeaa sanoa, että tilanne olisi nyt parempi kansan näkökulmasta, joka kärsii. Te mainitsitte Kreikan tilanteen. Tilanne Kreikassa, Portugalissa, Espanjassa, nyt myös Ranskassa ja Saksassa on hyvin vaikea ihmisille. Olen yllättynyt siitä, että me emme puhu tästä. Olen yllättynyt siitä, että te ette halunnut vastata kysymyksiin keskuspankin tehtävistä ja mahdollisuuksista suunnata toimintaa uudella tavalla. Ei puhuta tuhannesta miljardista, joka katoaa verojen uhan alla, alta, eikä niistä miljardeista, jotka voitaisiin mobilisoida kasvun ja investointien aikaansaamiseksi Entäpä sitten IMFn äh, keskuspankin rahat, jäsenvaltioiden pankkien rahat, jotka voitaisiin käyttää kasvun, työllisyyden äh, hyväksi, investointien hyväksi. Te ette vastannut näihin kysymyksiin. Totesitte, että pitäisi olla unionissa sosiaalinen ulottuvuus, niin haluaisin, että puhuttaisiin todellakin unionin sosiaalisesta sopimuksesta. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Helmer. Well, thank you, Mr. President. Can I... Kiitoksia herra puhemies. Saan kiittää kollegoja Barroso ja Van Rompelta näistä saamistamme vastauksista, mutta ne osoittavat selkeästi, vielä selkeämmin kuin mitä minä osaisin sanoa, että ne ovat enemmänkin kysymyksiä kuin vastauksia. Täällä sanotaan, että me olemme olleet euron rinnalla, mutta ehkäpä olisi pitänyt tukea niitä ja seistä niiden rinnalla, jotka ovat kärsineet te ette varmaankaan ymmärrä, että demokratia edellyttää kansaa, eli yhteisöllisyyttä, ja sitä tällä hetkellä ei ole Euroopassa. Jos demokraattista Eurooppaa halutaan, niin se saavutetaan vain ainoastaan demokraattisten valtioiden kautta. Demokratia Euroopan unionin tasolla on asia, johon ei voida päästä. Ja täällä on vaadittu myöskin syvempää talouspoliittista integraatiota, mutta euroalueella ollaan etäännytty juuri näistä erillisistä rahapoliittisista politiikoista, joten nyt jos halutaan saavuttaa koordinaatiota euroalueella, niin tarvitaan aivan toisenlaista lähestymistapaa. Ja monia aloitteita, kuten aikaisemmin jo sanoin, on nähty. Mikään niistä ei ole toiminut. Me haluamme lisätä luottavuusta, kasvua, työllisyyttä. Mitään ei ole saatu aikaiseksi näiden osalta. Kollega Van Rompau esitti mielenkiintoisen kommentin, joka pitää paikkansa. Sanoitte, että Eurooppa selviytyy vain ainoastaan, mikäli se on kilpailukykyinen. No miten te aiotte saavuttaa tämän kilpailukyvyn? Sääntelyä on jo liiaksi olemassa. Siitä on purettava, mikäli Euroopan taloudesta halutaan saada kilpailukyky. Meidän on laskettava veroastetta, meidän on päästävä eroon tästä turhasta eurooppalaisesta vihreästä politiikasta energia tulee vain kalliimmaksi, kalliimmaksi kuin missään muualla maailmassa. Minä uskon, että teiltä loppuvat eveät ja euron ja EUn aikakin alkaa olla laskettu ja nyt täytyy tehdä sellaisia päätöksiä, joilla Eurooppa voidaan vapauttaa näistä kärsimyksistä. Kiitoksia. Actually, since I'm quite uh, happy with the summit, olen varsin tyytyväinen huippukokoukseen, joten ei ole lisäkommentteja siihen liittyen. Yksi kommentti edustaja Doolille, jossa nyt viittisi kuunnella. Haluaisin kysyä häneltä kysymys, joka liittyy kristillisyyteen ja, ja reiluuteen, rehellisyyteen. Te aloititte tämän Ison-Britannian haukkumisen. Kyseessä oli myös Alankomaat, ei yksin Britannia. Myös Merkel Saksasta ei ole teidän kanssanne samaa mieltä siitä, että 5 prosentilla pitäisi budjettia kasvattaa. Jos syyllisiä etsii, niin MFFstä ei päästy sopimukseen, niin kyllä teidän pitää katsoa oman perheenne piiriin. Ja Verhofstadtkin saa katsoa omaa poliittista perhettään syyllisten löytämiseksi. Kyllä meiltäkin yksi löytyy, ja kaikki tiedämme, kuka hän on, mutta ei hän ole ainut syyllinen. Kenties syy näille kommenteille on se, että te olette todellisen maailman kanssa hieman erkaantuneet. Te haluatte lisää rahaa, kun taas kansalaiset joutuvat äh, säästämään. Edustaja Harps, olkaa hyvä. Haluaisin palata Dragin rooliin. Tuntuma on sellainen, että kollega Draghi toimii valtion kehysten ulkopuolella, ikään kuin hän ei käyttäisi julkisia varoja ja siksi hän ei ole huolissaan myöskin tästä järjestelmän demokraattisesta valvonnasta, eli sen suhteen mitä EKP tekee ja mitkä ovat tekemisiensä seurauksia. Draagin rooli on ikään kuin varoittava sana sen suhteen, että silloin kun me lähdemme syventämään poliittista integraatiota ja myöskin talous- ja rahoitusalan integraatiota, niin liian pitkälle ei saa mennä, sillä me tiedämme, että Trichet ja Draghi eivät ole pelastaneet Euroopan unionia. Meidän täytyy jatkaa valitulla tiellä tiukin ottein, näin parlamentinkin täytyy vain todeta. Jos emme onnistu Kreikan kaltaisissa maissa, Italiassa, Espanjassa, Portugalissa ja Irlannissa, synnyttämään luottamusta siihen, että Euroopan unioni todellakin on sitoutunut kasvulupauksiinsa. Sitä emme saa unohtaa. Ja on valitettavaa, että viime viikon huippukokouksessa tähän liittyen ei sitouduttu sen kummempaan. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Ferhofstadt. Niin puheenjohtaja, kun puhuttiin yhdeksästä kuukaudesta, niin en mene aivan äh, yhtä pitkälle kuin te, mutta kyllä minulta jäi vähän hukkaan, että millä, missä vaiheessa Euroopan neuvostossa oli tämä äh, hedelmöitysvaihe. No, jo, tämä minulta meni jotenkin ohi, että mikä, mikä oli se konkreettinen hetki. Tästä sopimusten tekemisestä parlamentille, tämä on äh, tärkeä parla- parlamentissa sopimukset eivät voi olla maitten mukaan erilaisia, ei näin tehdä politiikkaa talouspolitiikassa. Tai sitten on löydettävä ainakin joku toinen sana kuin tämä sopimus, koska eihän Euroopan unioni ole mikään yksityisyritys, joka tekee sopimuksia yksien asiakkaiden ja toisien kanssa, vaan tarvitaan taloudellisen hallinnon strategia. Erityisesti nämä, näillä aloilla, jotka mainitsitte, mutta ne, ne pitäisi olla samoja kaikille ja samat seuraukset kaikille. Sitten Tyypäkistä Viime viikolla taas tehtiin yksi ehdotus komissiolle. Katsotaan, kuinka komissio reagoi tähän maltilliseen arkaankin ehdotukseen Euroopan parlamentilta, mutta jos kuitenkin sanotaan jotakin, kun neuvosto pyytää teitä antamaan valvontamekanismin, teette sen. Nyt kun neuvosto pyysi ehdotusta kriisin ratkaisua tulette tekemään niin tämänkin. On, sopivatko nämä yhteen so, perussopimuksen kautta, jos tehdään tällainen kriisinratkaisu kaikille pankille? Jos näin on, niin olen aivan varma, että velan on sopii yh, yhteen. Ja sitten ehkä tarvitaan kaksi tekstiä eikä yhtä. Kiitoksia seuraavana edustaja Guerrero. Joo, mä referia. Niin, puheenvuorossani puhuin siitä, kuinka vinoutunut asenne on nyt julkistalouteen verrattuna kasvua. Minusta olisi pidettävä myönteisenä, tämä, myönteisenä tätä viittausta osallistavaan myönteisen sosiaalisen kasvun, jotka on mainittu, mutta tältä pohjalta meidän pitäisi aloittaa vuoropuhelu Euroopan komission kanssa ennusteet julkistalouden tervehdyttämisestä ovat olleet virheellisiä, koska siinä ei ole huomioitu näitä kerrannaisvaikutuksia mm, heikossa taloudessa. Komission jäsen Reenille ehdotimme vuoropuhelua komission ekonomistien ja ulkopuolisten ekonomistien välillä, niin että saataisiin tähän metodologia aikaiseksi lisäksi meillä on eriytettyjä julkistaloudellisia poliitikkoja. Kasvun osalta olemme sitä siis mieltä, että tähän olisi, tämä olisi otettava huomioon vuonna 2013 kasvusuunnitelmiin. On hyvin myönteistä, että viitataan sosiaaliseen pilariin, mutta Euroopan parlamentti erityisesti oma ryhmäni ei halua sosiaalisia viittauksia näihin kolme, neljään muuhun palikkaan, vaan haluamme oman sosiaalisen palikan, joka olisi yhtä vahva ja velvoittava kuin muutkin, ja jossa huomioitaisiin Euroopan sosiaalinen sopimus, johon, johon viitattiin, ja viitattaisiin myös kasvuun ja työllisyyteen. Kuten herra Van Röpälle sanoin, viittaus kansallisen parlamenttiin ja Euroopan parlamenttiin, niin tämähän kuuluu Euroopan parlamentille, mutta Euroopan parlamentin rooli ei rajoitu vain tilintekoon muuttamatta mitään mitään ja käsitellen erikseen kansalliset parlamentit, me edelleen vaadimme, että kaikki se, mikä liittyy talouden hallintaan, on yhteispäätösmenettelyn alaista. Euroopan vakausmekanismista on vastattava Euroopan parlamentin edus, edessä ja eri alueiden troikka neuvotteluiden on myöskin tultava kertomaan parlamentille Varossa puhui kunnianhimoista, on aivan oikein sanoa, että kaikkein kunnianhimoisempia ollaan Euroopan parlamentissa. En myöskään valehtele, kun sanon, että komissio on kunnianhimoisempi kuin neuvoston puheenjohtaja ja kun neuvoston puheenjohtaja on kunnianhimoisempi kuin jäsenvaltiot. Tässä meidän onkin pidettävä varamme, koska jos nyt haemme kaikkein pienimmän yhteisen nimittäjän, niin pian olemme nollassa. Joten kaikki kaikkien on nyt ryhdistäytyttävä ja tehtävä yhteistyötä tässä asiassa. Ja kun joulu lähestyy, ja kun täällä on jo niin monen kertaan toivotettu jouluja kaikille, niin voi olla, että yhdeksän kuukauden päästä syntyy jotakin erilaista, jonka myötä euroobligaatiot ja voilanpurkurahastot ovat mahdollisia, mutta ennen kuin näin käy, niin ne, joilla on uskonnollisia vakaumuksia, katolisia vakaumuksia, erityisesti haluaisin muistuttaa, että vaikka Paavi sanoikin, että härkkä ja muuli eivät enää kuulu seimen, niin enkeleitä ei kuitenkaan tuosta, tuosta hyvin joululle ominaisesta näkymästä ole suljettu pois. Älä suomit. Ja seuraavana kollega Lamassur. Kiitos puhemies. Puheenjohtaja Van Rompuy, te ansaitsette henkilökohtaiset onnittelut siitä, että turvallisuus- ja puolustuspolitiikka saatiin esityslistalle. Lissabonin sopimuksen mukaisesti tällainen uusi toimivaltuus on myönnetty unionille. Kuitenkin tavut halvauttavat toiminnan. Jo päätelmissä ei mainita suhteita NATOon eikä siihen, että turvattaisiin pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön, eikä tähän puolustuspolitiikkaan, eikä siihen, että analysoitaisiin yhdessä uhkatekijöitä. Tämä teksti olisi voitu laatia 15 vuotta sitten. Parlamentti haluaa kyllä osallistua siihen, että päivitetään nykymaailmaan nämä päätelmät. Ja sitten muutama sana vielä varsinaisista aiheista, jotka jäivät avoimeksi neuvostossa. Kolme kriisivuotta on mahdollistanut sen, että vastaamme perustavanlaatuisiin kysymyksiin talous- ja rahaliiton puitteissa. Me hyväksymme perusteet tälle työlle. Kuitenkaan neuvosto ei vielä uskalla esittää seuraavaa kysymystä, joka on hyvin pelottavaa sen näkökulmasta. Miten viime kädessä sitten toimitaan? Kuka on viime kädessä veronmaksaja kaiken tämän takana? Kun ajatellaan unionin budjettikehystä ja toisaalta niitä tarpeita, mitä euroalueella on, minkälainen budjettikapasiteetti tässä nyt on? Sehän katosi yhtä mysteerisesti kuin sinne tulikin alun perin ne päätelmiin. Kreikan velkojen helpottaminen ja sitten tulevat kriisiratkaisumenetelmät, mistä varat siihen otetaan. Te esittelitte sopimukset, joita e- ehdotatte jäsenvaltioille. Jo tällä hetkellä veronmaksajien puoleen käännytään. Missä vaiheessa ja kenen toimesta tämä toteutetaan? Ja sitten tästä pääsemme vaikeampaan kysymykseen. Kyse on politiikan koordinoinnista. Tämähän on kansallista toimivaltuutta, Barroso kenen pitäisi olla päätöksentekijänä viime kädessä näissä asioissa. Viimeisen kolmen vuoden aikaiset kokemukset ovat osoittaneet, miten tärkeä Eurooppa-neuvosto on, mutta sillä on, sen työllä on myös rajansa kriisin aikana olemme havainneet, että se on ainoa tehokas palomies, legitiimi toimija, mutta sitten kun tulipalo sammuu, niin siitä syntyy jonkinlainen diplomaattinen kerho. 27 kansallista legitimiteettiä ei muodosta vielä eurooppalaista legitimiteettiä. Silloin kun Kyse on sopimuksesta, jotka kansalliset parlamentit ratifioivat. Tämä pätee EMUun ja myös finanssipoliittiseen sopimukseen. Mutta muutoin kyse on julkilausumisista, jotka sitten nopeasti unohtuvat. Viimeisen neuvoston päätelmissä eh, ei ole minkäänlaista viittausta Agenda 2020 eikä kasvusopimukseen. Meille kuitenkin luvattiin puoli vuotta sitten monenlaista. Nyt unioni ei ole vieläkään pystynyt maksamaan kaikkia laskuja vuodelle 2012. Jos ei tällaista perusasiaa ymmärretä, niin minkä pyhimyksen puoleen tässä pitäisi oikein kääntyä? vaaditaan parlamentaarista valvontaa, parlamenttien välistä valvontaa, mutta täytyy neuvoston myös tutkia äh, itseään. Se ei voi olla mikään yhteisön superlainsäätäjä, vaikka se monesti siltä näyttäisi tai pyrkisi siihen, eikä tämä ole mikään G27, joka toimii pysyvästi, mutta tehottomasti. Sen täytyy löytää toimielin kentässä oma roolinsa. Kiitos. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Arvoisat kollegat, sydämelliset kiitokset tästä hyvinkin vilkkaasta keskustelusta. Kiitokset myöskin neuvoston ja komission puheenjohtajille. Kollega Verhofstadt, voisitteko olla niin ystävällinen, kuuntelisitte vielä hetken. Sydämelliset kiitokset teidän kommenteille. Tämä on viimeinen puheenjohtajien kokous kuluvan vuoden aikana, vaikka tämä oli avoin jäsenille niin puheenjohtajan ominaisuudessa saanen sanoa, että seuraava kokous järjestetään 10. päivä tammikuuta. Toivon teille miljoonia enkeleitä, riippumatta siitä, miltä kukkulalta ne teille kauniita joululauluja visertävät. Rauhallista joulu, juhlaa ja oikein terveellistä vuotta 2013. Ja minä todellakin toivon, että vuonna 2013 rauha vallitsee ei ainoastaan Euroopassa, vaan myöskin muualla maailmalla. Eli näin sanoinen niin haluaisin toivottaa teille kaikkea hyvää ja päätän kokouksen tähän. Kiitoksia.